Edustaja Laurentioli Vega on lähtenyt ryhmästään ja nyt hän on sitoutumattomista. Ja edustaja Miranda on lähtenyt GUE-ryhmästä ja hän on liittynyt vihreisiin toinen maaliskuuta 2018. Kansanpuolelta vihreiltä olen saanut